Amisesta annan puheenvuoron esittelijälle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Colleagues, I... Kiitoksia puhemies, kollegat. Haluaisin ensin kiittää varjoesittelijöitä en ainoastaan heidän hyvästä panoksestaan tähän mietintöön, vaan siksi, että he ovat todella sitoutuneet ihmisoikeuksien turvaamiseen ja syrjinnän poistamiseen. Vuonna 2000 olin osa ihmisoikeusverkostoa, joka halusti, että hyväksytään syrjimättömyys lainsäädäntöä EUn tasolla. Ja kun kaksi direktiiviä hyväksyttiin, katsoimme, että se oli historiallinen hetki. Toisten ihmisten syrjintä on yksi halve, halveksuttavimpia toiminnan muotoja. No nyt sitten Euroopan parlamentin jäsenenä voin arvioida miten työllisyys- syrjimättömyysdirektiivi on pantu täytäntöön. Jäsenvaltioiden pitää suojella ihmisiä syrjinnältä, mitä tulee työllisyyteen ja koulutukseen. Eikä ole mikään yllätys, että jotkut jäsenvaltiot ovat menneet pidemmälle kuin nämä suositukset ja suojelevat myöskin muita ihmisluokkia, esimerkiksi palveluiden ja hyödykkeiden saattavuutta, niin jotkut jäsenvaltiot eivät ole vielä ollenkaan panneet tätä täytäntöön. Meidän täytyy kerätä tietoa tasa-arvoisuudesta jäsenvaltioissa ja EUn tasolla, ja näin voidaan osoittaa, että syrjintää esiintyy, erityisesti epäsuoraa syrjintää. On melkoinen ero, kun katsotaan syrjintää, jota on koettu, ja syrjintää, josta on ilmoitettu tiedottaminen työmarkkinaosapuolten avulla on erittäin tärkeää kaikilla yhteiskunnan tasolla, kun otetaan huomioon, että uhreilla on vaikeuksia tunnistaa syrjintää, puhumattakaan siitä, että he voisivat sitä torjua. Minun täytyy korostaa tasa-arvoelinten ja keräämisen roolia, jotta voimme auttaa uhreja, mutta myöskin työnantajia ymmärtämään, miten politiikkaa voidaan muuttaa – näiden tasa-arvovaatimusten mukaisesti. Näissä elimissä puolueettomuus on taattava ja niiden toiminta on tuettava ja taidettava niille riittävä rahoitus. Erityisesti haluaisin puhua monenkertaisesta syrjinnästä, joka on seurausta siitä, että jäsenvaltiossa on sirpaloituneita järjestelmiä. Jos jonkun tyyppistä syrjintää on vaikea ymmärtää, niin voidaan kuvitella, kuinka hankalaa on sitten torjua monenkertaista syrjintää. On pantava merkille, että oikeuden saatavuus on edelleen rajallista monissa syrjintätapauksissa, ja mietinnössä suositellaan, että jäsenvaltiot varmistavat, että uhrit saavat oikeudellista neuvoa ja avustusta kaikissa oikeusprosessin vaiheissa, mukaan lukien luottamuksellisia neuvoja asianmukaisilta tahoilta. Valitusoikeus ei ole tärkeää ainoastaan uhreille, vaan sillä on tärkeä merkitys myöskin yhteiskunnalle. Koska kun viedään asioita oikeuteen, niin se on joskus edelleen hankalaa. Ja pyydämme, että jäsenvartiot auttavat uhreja esimerkiksi antamalla oikeudellista apua tai maksualennuksia oikeusmenettelyistä. Kansalaisjärjestöjen status on myöskin merkittävä ja meidän täytyy jakaa hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden välillä. Se on aivan välttämätöntä. Täytyy myöskin muistaa, kuinka tärkeää on torjua kaikkea syrjintää ja todellakin toivon, että parlamentti hyväksyy tämän mietinnön suurella enemmistöllä. Kiitos. Kiitos edustaja Weber ja annan puheenvuoron taas komission jäsenelle Rova Tysonille. Olkaa hyvä. President, honorable members of... Kiitoksia puhemies parlamentin jäsenet. Heti haluan ki- alkuun kiittää edustaja Weber, joka laati tämän kattavan esityksen työllisyys, tasa-arvo, direktiivistä syrjintä, millä perusteella tahansa ei oma sijaa unionissa. Siksi komissio on sitoutunut vahvasti varmistamaan, että syrjimättömyysdirektiivit tehokkaasti täytäntöön pannaan niin, että voidaan edistää oikeudenmukaista osallistavampaa yhteiskuntaa mukaan lukien työmarkkinoiden suojamat mahdollisuudet kaikille sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritellään, että työmarkkinaosallistuminen aliedustettujen ryhmien kohdalla saa lisätukea ja pyritään varmistamaan kaikkien, kaikilla alueilla yhtäläinen kohtelu esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta ja tarttumalla syrjintätapauksiin. Me emme voi kieltää sitä, että hiljattaiset tilastotiedot ovat kyllä herättäneet huolta. 2015 eurobarometritutkimuksessa koskien syrjintää ihmiset tuntevat laajasti, että syrjintää tapahtuu Euroopan unionissa. 64 prosenttia vastaajista oli huolissaan syrjinnästä, joka perustuu etniseen alkuperään. 58 prosenttia taas seksuaalista suuntautuneista, 50 prosenttia vamma- vammaisista ja sitten myös osa koki syrjintää uskonton perusteella. Myönteistäkin tapahtuu. Tutkinta, tutkimus osoittaa, että kansalaiset ovat yhä tietoisempia alue, tämän alueen oikeuksistaan. Tämä on ensimmäinen ratkaiseva vaihe, jotta voidaan parantaa lain täytäntöönpanoa. 2014 edistys kertomuksessa todettiin, että direktiivit oli asianmukaisella tavalla siirretty kansallisiin lainsäädäntöihin. Raportissa todettiin myös, että täytyy sovittaa yhteen olemassa oleva lainsäädäntö tarvittaviin poliittisiin välineisiin ja lisätä aivan erityisesti tietoisuutta oikeuksista ja oikeus, oikeuden saamisesta. ne korostetaan oikeutetusti kaikkia näitä aspekteja muun muassa. Komissio haluaa täysin käyttää direktiiviä hyväkseen moni- monilla eri rintamilla. Mainitsen vain muutamia esimerkkejä. Ensinnä me edistämme tutkimusta ja analysointia tilanteesta kautta jäsenvaltioiden ja vuosittain laaditaan kertomus syrjinnästä, syrjimättömyydestä ja viittaamme myös teidän mietintöömme keskustella myös syrjintää, joka perustuu seksuaalisen suuntautumiseen, vammaisiin ja miten he pärjäävät työllisyyselämässä EU-ssa ja neljänneksi käsitellään sukupuolten tasa-arvokysymyksiä ja muita syrjimättömyystekijöitä. Sitten tutkitaan myös tasa-arvotietojen keruuta. Olemme täysin tietoisia siitä, että kun näitä kertomuksia laaditaan, se ei vielä ratkaise mitään. Mutta jos ymmärtää syrjinnän kaavat paremmin, se on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan laatia oikeita politiikkoja ja varmistaa toiminnan täytäntöönpano. Sitten korkean tason työryhmä monimuotoisesta tasa-arvoisuudesta helpottaa parhaimpien käytäntöjen vaihtumista pitää lisätä tietoisuutta oikeuksista ja oikeuden saantia. Näin voidaan vahvistaa kansainvälisiä, kansallisia tasa-arvoelimiä. Voidaan järjestää seminaareja, niin kuin 2015 kolokvio perusoikeuksista. Siellä keskityttiin suvaitsevaisuuteen, ennaltaehkäisyyn ja äh, äh, pyrittiin toimimaan muslimiin kohdistuvaa vihaa tai juutalaiseen kohdistuvaa vihaa vastaan. Tämän lisäksi olemme tehneet yhteistyötä ja tu- tuemmekin eri järjestöjä, jotka toimivat aktiivisesti syrjinnän vastaisissa kysymyksissä e-, Euroopan la- äh, lakiakatemiaa, perusoikeusvirastoa ja Equinetia, joka on tunnettu verkosto, jossa on mukana kansallisia tasa-arvoelimiä. Kolmanneksi lainsäädännön kannalta 2008 ehdotus yhtäläisen kohtelun direktiiviksi pyrkii laajentamaan syrjittämättömyysperiaatteen käyttöä, joka kohdistuu, jos tukeudutaan syrjintään, joka perustuu ikään tai sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen. Ja tässä otetaan huomioon myös sosiaaliturva, sosiaaliset edut, koulutuksen saanti ja niin edelleen. Näin ollen äh, estää myös syrjintä, joka perustuu rotuun tai minä luotan siihen, että ehdotus hyväksytään pian neuvostossa. Edelleen olemme edistyneet, hyvät parlamentin jäsenet, kun olemme keskustelleet ehdotetusta direktiivistä koskien esteetöntä pääsyä. Tästäkin on keskusteltu sekä neuvostosta että parlamentissa. Esteetön pääsy varmistaa kunnollisen vammaisten osallistumisen yhteiskunnan toimintaa. Tässä yhteydessä haluaisin mainita myös tiiviin työn, jota on tehty YK yleissopimuksen eteen koskien vammaisten oikeuksia ja pian tullaan myös tarkistamaan EUn vammaisuusstrategiaa. Vielä lopuksi 2015 ehdotimme täyttä listaa eri toimista, joilla voidaan edistää HLBTI-ihmisten osallistamista eikä pidä ottaa tuomioistuinta. Silläkin on tärkeä rooli se selventää Euroopan syrjinnän vastaisen lainsäädännön sovellusalaa. Tällä hetkellä odotamme tärkeitä tuomioistuimen päätöksiä kahdesta virallisesta tapauksesta, jotka liittyvät eh, naispuolisen työntekijöiden eh, erottamista, jossa syynä oli hunnon pitäminen työpaikalla. Sitten vielä osallistavat työmarkkinat voidaan saada aikaan vain kumppanuus toiminnan kautta, jossa kaikki sidosryhmät ovat mukana. Viranomaiset voivat auttaa ihmisiä saamaan tarvittavat taidot, saamaan työpaikkoja ja näin yritykset voivat myös sitoutua monimuotoisuuteen ja monimuotoisuuden pohjalta tämä voi edistää tuottavuutta, innovaatiota ja performanssia. AY-liikkeet ja kansalaisjärjestöt, akateeminen maailma, kaikki voivat antaa arvokasta lisätietoa ja auttaa lisäämään parhaimpia käytäntöjä monimuotoisuudesta ja syrjinnän vastaisuudesta. Kiitoksia. Kiitos paljon komission jäsenelle. Nyt annan puheenvuoron Libe-valiokunnalle edustaja Stevens, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Mietinnöstä käy ilmi, että 16 vuotta sen jälkeen, kun EU hyväksyttiin direktiivi joka liittyy työsyrjintään, niin paljon on työtä vielä tehtävänä. Edistystä on tapahtunut, mutta esimerkiksi vammaisia ei ole, vammaiset eivät ole kunnolla edustettuina työmarkkinoilla. Alle 50 prosentilla on työpaikka, kun taas muilla kuin vammaisilla tämä lukema on 70 prosenttia. Meillä täytyy olla kaiken kattava lähestymistapa kaikilla aloilla. Meidän täytyy tehdä tiettyjä mukautuksia ja meidän täytyy nyt muistaa, että myöskin vammaiset hyödyttävät vapaata liikkuvuutta, mikä usein tällä hetkellä ei toteutu. Esimerkiksi vammaiset työntekijät usein joutuvat ongelmiin, heillä on erilaisia esteitä, myöskin hallinnollisella tasolla, ja työntekijöillä, joilla ei ole vammoja, eivät joudu kärsimään näistä ongelmista. Olen iloinen siitä, että tässä on viitattu vammaisten oikeuksiin. Tämä on ainoa globaali tietyn ihmisryhmän oikeuksia suojeleva sopimus, jonka EU on ratifioinut. Kiitos. Naisten oikeuksien valiokunnasta edustaja Soidrová, yksi minuutti. Kollegové, dovolte mi, abych poděkovala paní poslankyni. Kollegat, puhemies, kiitän ensin esittelijä Weberiä mietinnöstä. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että työpaikkasyrjintä on ongelma, johon pitää aktiivisesti puuttua. Meidän pitää pyrkiä parantamaan tilannetta. Minä laadin lausunnon naisten asian valiokunnassa, jossa viitataan naisten moninaiseen epäsuoraan syrjintään. Sanotaan, että meidän pitää ajatella naisten asemaa esimerkiksi äitiyden takia. Naisten työtä, jota he tekevät kotona, pitää myös arvostaa ja pitää maasta naisten paluu työmarkkinoille, jos he näin haluavat. Minulla on kuitenkin muutamia varauksia tässä asiassa. Mielestäni meidän täytyy soveltaa tämänhetkistä lainsäädäntöä johdonmukaisesti eikä edu- esitellä mitään uusia direktiivejä. Mielestäni on erittäin ristiriitaista pyrkiä harmonisoimaan eettisiä kysymyksiä ja arvostella jäsenvaltioita, jotka rajoittavat uskonnollisten symbolien käyttöä työ paikoilla. Tässä tarvitaan että Pitäisi antaa jäsenvaltioiden hoitaa nämä asiat itse. Kun edistetään yhtälaista kohtelua työpaikoilla, se on pääongelmanamme ja sitä pitää todellakin tukea kaikin keinoin. Kiitos. Seuraavaksi siirrymme puolueryhmien edustajiin. Aloitamme EPPstä. Edustaja Kaasa, yksi minuutti. Grazie, sul president. Inanebdabellinen ringrazia raportera al Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Direktiivin täytäntöönpano tarjoaa suojelua syrjintää vastaan, kuten EU-lainsäädännössä on kirjattu. Tässä on yleiset puitteet jonka puitteissa voidaan torjua syrjintää, joka pohjautuu vammaisuuteen, uskontoon, ikään, seksuaalisen suuntautumiseen työpaikalla. Ja tavoitteena on, että noudatetaan yhtäläisen kohtelun periaatetta. Meidän täytyy taata se, että jäsenvaltiot, joista ikävä kyllä monet eivät nyt ole edustettuina tässä, niin meidän pitäisi vaihtaa hyviä käytänteitä, jotta voidaan hyödyntää jo saatuja kokemuksia toimielimissä, jotta saamme aikaan suvaitsevaisemman maailman ja pystymme vähentämään syrjintää. Kiitos. Kiitos. Edustaja Sani haluaa esittää teille kysymyksen. Edustaja Kaisa, hyväksyttekö tämän kysymyksen? Edustaja Sani, 30 sekuntia. Kiitoksia, puhemies. Kahdessa asiassa olemme samaa mieltä, mutta meillä on myöskin yksi kysymys. Te sanoitte, että kyse on hyvästä mietinnöstä, olen samaa mieltä. Toiseksi sanoitte, että jäsenvaltioiden hallituksella on vielä paljon työtä tehtävänä, erityisesti tietyissä maissa, joissa ollaan hiukan jääty jälkeen. Onko teillä sellainen tunne, että toimet, joita on toteutettu jäsenvaltioissa tai Euroopan tasolla, että ne mahdollistavat sen, että vammaiset lapset voivat valmistautua tulevaisuuteen. Edustaja Kaisa, olkaa hyvä, voitte vastata. Puhemies. Siis puhuin sen puolesta, että vähennämme syrjintää. Tiedän, että työtä on vielä paljon tehtävänä, Monissa maissa on monenlaista syrjintää ja meidän täytyy miettiä, miten me kaikki yhdessä voimme vaihtaa näitä kokemuksia, jotta pystymme poistamaan syrjinnän kokonaan kaikilta työpaikoilta. Kiitos. SD-ryhmästä edustaja Blinkevičiute, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää Weberia hyvästä mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä. Tämä direktiivi vaikuttaa kaikkien jokapäiväiseen elämään, myöskin nuorten, vammaisten ja kaikkien kansalaisten, miesten ja naisten elämään. On tärkeää ymmärtää, että väestörakenteen muutokset ja eläkeiän nouseminen edellyttävät että me puutumme syrjintäongelmiin, jotka kohdistuvat vanhempiin työntekijöihin. Ja kun nostamme eläkeikää, niin meidän on varmistettava riittävät mahdollisuudet näille työntekijöille, jotta he pystyvät jäämään työmarkkinoille. Jäsenvaltioiden pitää myöskin suojella ikääntyneitä työntekijöitä perusteettomilta irtisanomilta, jotka pohjautuvat ikään – koska heistä tulee helppo saalis jäsenvaltioissa. Ja sitten toinen asia liittyy kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien syrjintään, eli vammaisten syrjintään. Tietyt jäsenvaltiot ovat rikkoneet direktiiviä, koska siellä ei ole mukautettu työympäristöä vammaisten tarpeisiin, eikä siellä ole myöskään varmistettu kunnollisia elin- tai työnteko työntekomahdollisuuksia. Sama koskee koulutusta ja ammattikoulutusta. Jäsenvaltioiden pitää hyödyntää rakennerahastoja ja mukauttaa työpaikat vammaisten tarpeisiin ja antaa heille kaikki tarvittava apu. Ja on lisäksi myöskin puututtava työpaikkakiusaamiseen. Se saattaa liittyä sukupuoleen, uskomuksiin tai muihin asioihin. Tällaisen takia monien on vaikea jatkaa työntekoa tällaisessa ympäristössä. Ja meidän täytyy jakaa tietoa ja tiedottaa työntekijöiden oikeuksista ja mahdollisuuksista ja myöskin työnantajien vastuusta. Valtaosa kansalaisista ei tiedä oikeuksistaan, jotka on kirjattu tähän direktiiviin. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Trebesius. Kiitoksia. ECR tukee toimia, joilla torjutaan työpaikkasyrjintään, mutta tämä on tärkeä asia myöskin talouden kannalta. Meillä ei saa olla liikaa sääntöjä, jotka maksavat sitten työpaikkoja. Olen iloinen siitä, että mietinnössä on viitattu parempaan lainsäädäntöön. Niin kuin kaikissa lainsäädäntökysymyksissä meidän täytyy varmistaa, että tavoitteisiin päästään, eikä niistä synny mitään ei-toivottuja vaikutuksia. Syrjintää ei pidä torjua ainoastaan työpaikoilla, ja ministerineuvosto ei saanut aikaan asiasta kompromissia, joten tämä syrjimättömyysdirektiiviä pitää hiukan supistaa ja uudistaa. Ja sitten sosiaalilausekkeita emme voi tukea, emmekä myöskään sitä, että olisi uusi äitiysdirektiivi, koska nämä asiat kuuluvat kansalliselle tasolle. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Aldesta Rouva Harkin yksi minuutti. Kiitos puhemies. Renate Weberin mietintö on kattava, tasapainoinen arviointi haasteista, joita edessä on yhtäläisen kohtelun kohdalla työllisyydessä – Täällä on puhuttu jo erinäisistä haasteista, myös komissaari puhui tästä. Tässä käsitellään vamma, vammaisuutta, ikää, uskontoa, seksuaalista su- suuntautuneisuutta, mutta tarkastellaan myös horisonta- horisontaalisia kysymyksiä, jotka näihin liittyvät. Jotkut ovat selkeämpiä asioita, ne voidaan helpommin mitata, mukaan lukien esimerkiksi kohtuullinen asunto, asunnon tarjonta vammaisille, parempi sosiaaliset lausekkeet, julkiset hankinnat, tietyt erityisvaatimukset tietyissä töissä ja jäsenvaltioiden tarve pyrkiä varmistamaan keskinäinen tunnustaminen. Mutta jotkut kysymykset ovat myös varsin vaikeita ja herkkiäkin kysymyksiä ja niillä on, joskus ne paremmin hoituvat kansallisella tasolla tai johtuen ehkä historiallisista syistä tai viime aikojen tapahtumista. Voin vain sanoa, että kun perustelee syrjinnän työllisyyden alalla, niin silloin kyllä avataan tavallaan varsinainen Pandoran lipas. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kaari, ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluan ensiksi kiittää esittelijä loistavasta työstä. Tässä mietinnössä paneudutaan tärkeään aiheeseen, joka koskettaa meitä kaikkia. Eli siitä, että meillä olisi monimuotoiset työmarkkinat, joka tarjoaa kaikille kaikkia seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä tai vammaisuudesta huolimatta muun muassa. Minulle Tämä tarkoittaa sitä, että tätä pitää tarkastella taisteluna syrjäytymistä vastaan. Se on kaikille <clears throat> tärkeää. Naisten tilanne työmarkkinoilla osoittaa, että on liian suuria palkkaeroja ja työolosuhteissakin on paljon eroja. Meillä ei ole koulutusjärjestelmät myöskään identtiset kaikissa jäsenvaltioissa. Me haluamme yhteiskunnan, joka taistelee joitakin eh, syrjäytymisuhkia vastaan ja meidän täytyy taistella joitakin asennoitumisia vastaan. Meidän yhteiskuntamme tarvitsee sopeutumista kulttuurisesti, jotta voimme taistella syrjäytymistä vastaan. Monet, liian monet ihmiset törmäävät tähän raakaan todellisuuteen. Jäsenvaltiot voivat omata mahdollisuuden investoida työllisyyteen, parempaan työllisyyteen – kun me taistelemme syrjäytymistä vastaan, nämä, tämä on investointi yhteiskuntaan. Ei se ole yksilön ongelma, aktiivinen ongelma. Kiitos paljon. Vihreille puheenvuoro edustaja Danuka, yksi minuutti. I want to congratulate Renata Web. Kiitoksia, haluan onnitella esittelee mietinnöstä vihreiden ryhmä tukee vetomusta neuvostolla lopettaa tämä pattitilanne ja nopeuttaa EUn horisontaalisen syrjinnän vastaisen direktiivin hyväksyntä meidän aikoinamme, jos pystytään laajentamaan tämänhetkistä direktiiviä, tämänhetkistä syrjintä lainsäädäntöä ja varmistaa, että johdonmukaisella tavalla sitä täytäntöön pannaan. Se on olennainen elementti myös radikalisaation yhteydessä. Tässä annetaan mahdollisuus ottaa käyttöön myönteistä, positiivista toimintaa ryhmien kohdalla, jotka kärsivät rakenteellisesta syrjinnästä, joka on vakavaa. Tätä ei ole täysin käytetty hyväksi jäsenvaltioissa. Haluan vielä korostaa ja hyväks, tukea tällaista suostusta, että hyväksyttäisiin kansallisia strategioita taistellaan islamofobiaa ja antisemitismiä vastaan. Ja haluaisin vielä lisätä tähän äh, russofobian uutena ilmiönä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Agea, puolitoista minuuttia. Presidente, Kiitoksia puhemies, kiitoksia Weberille tästä tästä mietinnöstä. Direktiivi laadittiin 16 vuotta sitten, ja kun katsotaan nyt täytäntöönpanoa näinä vuosina, niin täytyy sanoa, että tämä on tärkeää työtä, koska tänä aikana rakenteelliset ongelmat jäsenvaltioissa ovat luoneet uutta eriarvoisuutta ja uusia väestönryhmiä erityisesti työmarkkinoilla – jotka kärsivät eriarvoisuudesta. Esimerkiksi henkilöt, joiden eläkeikää on nostettu ja jotka jollain tavalla joutuvat kärsimään syrjinnästä, koska he eivät pysty mukautumaan työmarkkinoiden muutoksiin. Tämä koskee myöskin ihmisiä, jotka ovat